Welcome. I think this should start. Tervetuloa. Aloitetaan kokous. Eli todellakin haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän kokoukseen. On suuri ilo nähdä teidät taas kuten aina. Näin <clears throat> maanantaisin hän usein käy niin, että jotkut kollegat ovat vielä omissa vaalipiireissään, eivät välttämättä aina pääse ajoissa Brysseliin. No, meppinä olo tarkoittaa myös sitä, että täytyy tavata vaalipiiriläisiä, omia äänestäjiä. Mitä esityslista luonnokseen tulee, niin ne, te olette kaikki sen vastaanottaneet, ja jos kukaan ei esitä vastalauseita, niin hyväksymme sen. Tämä kokous suoratoistetaan. Meillä on tulkkaus 20 kieleen, ainoastaan viroslovakki, iiri, jäävät tulkkaamatta. Seuraavaksi hyväksymme pöytäkirjat seuraavasta kokouksesta 21. huhtikuuta 25. 26. huhtikuuta. Ja nyt pääsemmekin kohtaan neljä esityslistalla. Kuulemme tutkimuksen esittelyn aiheesta jäsenvaltioiden riskienhallintavälineiden käyttöön vuosina 2014-2020 kansalliset eurooppalaiset puitteet. Tämä tutkimus on Madridin tutkimuskeskuksen, joka koskee maatalous- ja ympäristöriskejä. Se on sen koordinoima yhdessä kolmen muun yksikön kanssa Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta. Kyse on Grenoblen yliopistosta. Se on tämä ranskalainen taho Napolin yliopistosta. Ja talouden, maantieteen ja demografian instituutin kanssa. Nämä kolme instituuttia olivat siis mukana tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tarkastella niitä täytäntöönpano käytänteitä, joita jäsenvaltiot ovat ähm, soveltaneet riskienhallintasääntöjen riskienhallintasääntöjä soveltaessaan. Eli eh, tarkastelemme sitä, mitä jäsenvaltiot ovat toistaiseksi jo tehneet täytäntöönpanon rintamalla. Tarkoitus on eh, tutkia näitä erilaisia riskienhallintavälineitä, joita eh, jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanneet, jotta voimme saada paremmin tietoa niiden tehokkuudesta ja toisaalta mahdollisista porsanreistä. Lopuksi tässä Tutkimuksessa annetaan ehdotuksia ymp uudistuksiksi jotka liittyvät riskien hallintaan niin, että voitaisiin paremmin puuttua tulojen epävarmuuteen ja markkinoiden heilahteluihin. Tulojen epävakaus ja markkinoiden toimiminen ovatkin kaikkein tärkeimmät elementit tässä kohtaa. Haluaisin toivottaa tutkimuksen kolme tekijää tai laatijaa. Tervetulleeksi ensimmäinen on Isabel Bardaji, joka siis todellakin edustaa tätä espanjalaista tutkimuskeskusta. Toivotan tervetulleeksi myös Jose Maria Sompsin. Hän edustaa samaa tutkimuskeskusta kuin Isabel Bardaji. Ja toivotan tervetulleeksi niin ikään Tomas Garcia Atskaraten. Hän edustaa talous-, maantiede- ja demografia-instituuttia. Hänkin on espanjalainen. He käyttää ensimmäisenä puheenvuoron. Ja jos jäsenillä on kysymyksiä, kuten varmasti onkin, niin sen jälkeen pidetään kysely- ja vastauskierros. No niin, pidemmittä puhetta. Annan puheenvuoron Valdahille. Olkaa hyvä. Saatte puheenvuoron. Przechodzimy na e, Muchas gracias. Muchas gracias. Kiitoksia. Esittelen tämän tutkimuksen, jonka parlamentille on laadittu. Ja tässä ensinnäkin tulen puhumaan tavoitteista, lyhyesti myös tukikehyksestä, niin kuin sitä on täytäntöön pantu. Sitten tämä siis täytäntöönpano, miten eri tukivälineitä on käytetty jäsenvaltiossa, sitten joitakin avainajatuksia, joiden pohjalta voimme tehdä suosituksia siitä, minkälainen tuki järjestelmä pitäisi olla. Sitten puhun johtopäätöksistä ja suosituksista. Sitten ensinnäkin tavoitteista. Ensinnäkin tavoitteista tässä tutkimuksessa piti analysoida sitä, miten erilaisia tukivälineitä on käytetty koskien kriisinhallintaa eri jäsenvaltioissa. Miten tämä kaikki oli käytetty? Ja sitten minkälaisia tuloksia oli saatu. Tässä toinen tavoite oli ehdottaa mahdollisia muutoksia tukikehyksessä koskien kyseisiä välineitä. Tukikehys riskien hallinnassa EU:ssa toimitaan vto sääntöjen mukaisesti tässä määritellään, minkälaisia säästöjä pitää, sääntöjä pitää täyttää, kun tuetaan näillä välineillä, jotta voidaan luetella vihreän laatikon kuuluvaksi ja että näin voimme käyttää hyväksi tätä verkkokehystä. otetaan kahteen aspektiin ensinnäkin ö, sato tulotakuu, tulotakuu ja, ja, tulotakuu ja satotakuu, että tulee tulotakuuseen sääntöjen mukaisesti, jotta jotain tukea voidaan pitää vihreän laatikon kuuluvaksi, niin menetysten pitää olla yli 30 prosenttia aikaisemmasta kolmen vuoden tuotosta ja pienempi kuin 70 prosenttia tulemenetyksestä ja tämä liittyy pelkästään tulotasoon eikä hintoihin, tuotantoon tai tuotantokustannuksiin. Sitten tämä tulee sadon vakuuttamisen sääntöjen mukaisesti. Pitää todeta virallisesti, että on tapahtunut katastrofi, jotta voidaan korvata. Sitten menetysten pitää olla yli 30 prosenttia keskimääräistä tuotannosta aikaisemmalta kolmelta vuodelta maksukorvaukset, jotka liittyvät pelkästään menetyksiin, joita on syntynyt katastrofista, ja korvaukset eivät saa olla enempää kuin kustannukset, joita syntyy tästä tuhosta, eikä saa liittyä myöskään tuotantoon, joten säännöt VTOssa ovat aika rajoittavia, mitä tulee ehtoihin, joiden pitää täyttyä, jotta voidaan pitää tätä vihreän laatikon asiana. Sitten kun otetaan huomioon tämä tukikehys, miten tukea sitten on EU-ssa toteutettu. Me tässä huomasimme, tosimme kaksi kautta 2007, 13, 2014, 20 hetkinen kausi. Tällä aikaisemmalla kaudella 2007-2013 mahdollisuus sille, että jäsenvaltio pystyy tukemaan näillä välineillä ensinnäkin YMP mukaisesti 68 artikla liittyen mm, yhtenäisen tilatukiin ja sitten tiettyjä erityissääntöjä hedelmille, vihanneksille. Mutta kun ajatellaan näitä suuntaviivoja, milloin näitä tukia voitaisiin antaa, niin tässä viitataan kahteen tekijään. Ensinnäkin e- e- etukäteen annettava tuki Tämä liittyy näihin vakuutettuihin satoihin ja niin edelleen sitten jälkikäteiset tuet kriisin jälkeen ja siinä määritellään ehdot, jolloin voidaan nauttia tällaista tuesta. Nämä puitteet tässä tilanteessa tällä hetkellä ovat muuttuneet, erityisesti mitä tulee tu- riskinhallintamekanismeihin, jossa maatalouspolitiikassa edellekin säilytään erityinen tuki hedelmille, viinille, vihanneksille ja sitten nämä vakuutuskysymys, keskeiset rahastot ja niin edelleen. Tässä jonne on, ne on muuttu ykköspilarista kakkospilarin. Tämä oli huomattava muutos ja edelleen on pidetty kiinni siitä mahdollisuudesta, joka aikaisemminkin oli, että voidaan antaa valtion tukia niin kuin tässä nähdään, niin tämä on varsin joustava kehys Tätä kautta voidaan sopeutua eri tilanteisiin, piirteisiin jäsenvaltioissa ja näin on voitu kehittää varsin erilaisia tukimalleja. Tuki YMPssä on muuttunut pilarista, ykköspilarista kakkoseen ja sitten Täällä on erityisiä, otetaan huomioon eri vaikutusta molemmissa pilareissa. Sitten on erittäin tärkeää, että yhteisen maataloustuki aikaisemmalla kaudella oli pilari kakkosamallusta vain, jos täydettiin tiedot ehdot, jotta tämä olisi tällaista vihreän laatikon tukea, mistä aikaisemmin puhuin. Siis menetys oli yli 30 prosenttia tuloista. Sitten on kuitenkin mahdollista käyttää valtion tukia riskinhallintamenetelmien kohdalla ja, ja voidaan kattaa myös alle 30 prosentin menetykset. Ja sitten markkinariskin kattaminen, tämä otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa tällä ohjelmakaudella. Ja tämä liittyy tähän tulonvakautusvälineeseen. Tämä on ainoa väline tällä hetkellä, jota voidaan käyttää yhteisöstä hyväksi ja tällä voidaan kattaa markkinariskit ja tämä liittyy pelkästään keskinäisiin rahastoihin. Miten sitten tätä on täytäntöönpano? Tässä on muutamia lukuja ensinnäkin. Välineitä, joita jäsenvaltiot käyttävät, on varsin suuri määrä ja ne ovat erilaisia. Artikla 68 YMPssä on otettu käyttöön vain Ranskassa, Italiassa, Unkarissa ja Alankomaissa ja on käytetty vain pieniä vakuutusmääriä. Sitten keskinäisen rahaston käyttö on varsin vähäistä ja myös summat ovat varsin pieniä. Tämä ei ole kovinkaan käytetty väline. Kaikki jäsenvaltiot, niin kuin näemme, ovat käyttäneet jotakin välinettä näistä tukivälineistä. Ja sitten tässä näette, on hiukan tuossa typologiaa. Tässä on luokiteltu jäsenvaltiot sen mukaan, mitä tukea on käytetty, onko käytetty YMP tai valtion tukea. Kaikki jäsenvaltiot ovat käyttäneet jotakin tai jota, joku YMP tai valtion tukia, jotta voisivat tukea joko, joko etukäteen, on käytetty vakuutuksia tai keskeisiä rahastoja tai sitten tällaista akotoimintaa. Tämän näkyy ehkä vielä paremmin näistä luvuista. Tässä puhutaan julkista menoista eri kriisitilanteissa mitä on, mitä välineitä on käytetty 2007-2013 kaudella. Tässä on mukana kaikki jäsenvaltiot. Ensimmäisessä pilarissa on tämmöiset jälkikäteiset tuet kriisin jälkeen ja sitten ad hoc tuet, joita on annettu etukäteen. Myöskin hallintakysymyksissä että ensimmäiset johtopäätökset, joita tässä voidaan vetää, on, että joskin tämä huomiota näihin viimeisiin lukuihin, niin 14 miljardia euroa suurin osa tuesta on ollut valtion tukea ja valtion tuissa pääasiassa kyse on näistä ad hoc kriisinhallintamaksuja. Tämä on suurin määrä. Tähän on käytetty suurin määrä varoista. Sitten varat, joita on käytetty YMPssä, se on vähäisempää. Sitten toinen aspekti, joka on merkittävä, mitä enemmän käytetään ex ante tavalla varoja, sen vähemmän sitten jälkikäteen. Siis kun jäsenvaltiot ovat käyttäneet enemmän varoja tukeakseen riskinhallintamekanismien myötä, niin sitten ad hoc-varojen käyttö on silloin vähäisempää jatkossa. Miten tämä, nämä puitteet ovat muuttuneet? suhteessa aikaisempaan. YMPssä on tämä muutunut aika vähän. YMPssä voimme nähdä, tässä maatalouspolitiikassa pyritään tarkastelemaan, miten ja jäsenvaltiot ovat toimineet. Ne maat, jotka ovat käyttäneet 68, Italia, Ranska, Unkari, Alankomaat, ne ovat käyttäneet myös maaseudun kehitysohjelmaa kakkospilarissa ja lisäksi on ollut myös muita jäsenvaltioita, jotka asteittain, asteittain käyttävät yhä enemmän maatalousvaroja riskinhallintaan. Sitten edelleenkin keskinäiset rahastot ovat vähemmistöasemassa ja käytetään tätä tulonvakautusvälineenä. Tulonvakautusväline on ollut mukana vain Italian, Espanjan, Kastia Leonin alueen ohjelmissa. Tässä näkyy ohjelma, menot maaseudun kehitysrahastosta koko ohjelmakaudella. Ja voimme nähdä, miten on sellaisia maita, jotka ovat alkaneet ottaa käyttöön vakuutustukia maaseudun kehityksen yhteydessä. Ja tässä myös Espanja, Italia, Umbria, Umbria siellä ovat ottaneet käyttöön mahdollisuuden käyttää tulonvakautusvälineitä. Yksi asia, joka tästä voidaan todeta, on kokonaistuen määrä, jota käytetään riskinhallintavälineisiin. 6,7 miljoonaa. Tässä on aika huomattava muutos, vaikka edelleenkin näitä käytetään vähemmän verrattuna valtion tukiin ja eri jäsenvaltiot pikkuhiljaa alkavat käyttää enemmän kriisinhallintavälineitä. Tässä on valtion tukea, on käyty kriisin hallintaan ja riskinhallintaan. Tässäkin näkyy se suuntaus, niin kuin aikaisemmankin kaudella, että muutokset ovat varsin vähäisiä ja arkoja ja pidetään kiinni erila- E, e, välinen erilaista käytöstä maakohtaisesti, maakohtaisesti. Tässä on joitakin periaatteita tai ajatuksia, jotka voivat auttaa, kun pyritään paremmin laatimaan riskinhallintamekanismeja. Tässä pyramidissa pyritään näyttämään, miten riskejä jaetaan riski, riskimäärän suhteutettuna täällä pohjalla on riskejä, joita viljailija tai tuotantojärjestö voi kantaa ilman, että välttämättä joutuu siirtymään tätä riskiä mihinkään. Tämä voidaan hoitaa aivan hyvin yksityisellä tai käyttää markkinavälineitä hyväksi tuottaja, tuottajien tai tuottajajärjestöjen toimesta sitä mukaan kun riski kasvaa, niin sitten käytetään riskinhallintavälineitä, jossa riskiä siirretään viljelijältä kolmannelle osapuolelle. Tässä on kyse vakuutuksista, mutta myös keskinäisistä rahastovälineistä. Tässä on erilaisia välineitä riippuen myös menojen tasoon. Ja sitten vielä lopuksi näitä välineitä rahoitetaan julkisin ja yksityisin varoin. Ja nyt kyse on jo katastrofiriskeistä. Ja tässä käytetään pääasiassa julkista rahoitusta. Tässä pyramidissa on tärkeää ottaa huomioon, että kaikkia riskejä pitää nähdä tavallaan käsitellä kerroksina. Tämä pyramidi tavallaan liikkuu, kun jos e- ensimmäiset tasot ovat liikkuvaisia, jos viljelijät voivat itse kantaa suurempia riskejä, silloin on vähemmän välttämätöntä käyttää näitä riskikattamisvälineitä ja samoin, jos riskit voidaan siirtää, se, että joudutaan käyttämään kriisinhallintaa, antaa tässä ad hoc tukia, tämä huippukohta, niin se oli vähemmän välttämättä käyttää. Ja riskit pitää käsitellä ja ottaa huomioon globaalisti, kokonaisvaltaisesti. Kun otetaan tämä huomioon, minkälaisia johtopäätöksiä voimme tutkimuksesta esittää ensinnäkin – EU:ssa ei ole yhtä, yhtenäisiä puitteita kriisinhallintaa varten, ja tämä on aiheuttanut sen, että jäsenvaltiot ovat kehittäneet erilaisia malleja, jotka ovat erilaisia, mitä tulee välineisiin ja kattamiseen, minkä, minkä välineellä on. Otetaan huomioon oman maan tarpeet ja erityispiirteet. Tämä aiheuttaa myös, että mikä tahansa tämmöisen puitteiston uudistusta ja ottaisin mukaan uusia välineitä, niin sen pitää sopia yhteen olemassa olevien mallien kanssa, joita käytetään eri jäsenvaltioissa. Sitten riski pitää, riskiä pitää käsitellä myös ää, tavallaan kerroksittain, jotta voidaan ottaa huomioon erilaiset välineet, koska ne eivät ole riippumattomia välinen käyttö on riippuvainen riskin tasosta ja tätä kautta voidaan harjoittaa myös julkisen yksityisen sektorin yhteistyötä. Jos pidetäänkin riskit ja kriisinhallintavälineistä, niin tässä aina pitää ottaa huomioon suhteet, joita on eri tasojen, riskitasojen välillä. Ja me pystymme analysoimaan myös näitä olemassa olevia tietoja, tuesta, jota eri valtioissa on käytetty. Tämänhetkiset säännöt eivät pysty estämään kriisejä, ne ovat siinä tehottomia. Niin kuin tuossa on nähty, jota käytetään ad hoc rahoitusta varten sitten, kun kriisi on tapahtunut, niin näitä kaikkein eniten käytetään. Mitä tulee sitten markkinariskin kattamiseen, tässä on joitakin mielenkiintoisia kysymyksiä. Tämä on siis väline, jota on harkittu. Tämän tulonvakautusvälineen käyttöä on har, harkittu Italiassa tai Kastian Leonissa Espanjassa, mutta Italiassa varoin käytetty eniten. Kuitenkin määrät ovat varsin pieniä ja Tämä liittyy tällaisen keskinäisen rahastovälineeseen. Sitä käytetään todellakin erittäin vähän EU-ssa. Se on vähemmistöasemassa, mitä tulee käyttöön. Ja seuraavan kerran, kun uudistetaan riskien kattavuutta, niin silloin se pitäisi mahdollisesti voida kattaa vakuutuksin. Tätä valinta käytetään kaikkein eniten viljelyiden parissa eri jäsenvaltioissa – ja tästä, tähän ihmiset ovat tavallaan tottuneet, tällainen kulttuuri on syntynyt. Ja sitten voitaisiin käyttää myös tulonvakautusvälineitä. Siinä tarvitaan huomattavia laajoja teknisiä tutkimuksia ja tarvittaisiin myös resursseja, joita voidaan arvioida menetykset ja jonkinlaisia tuloindeksejä. Tarvitaan huomattavia tietokantoja ja pitäisi myös pyrkiä löytää täydentävyyttä tämän tämmöisten järjestelmien kanssa. Siis tämä on tällaista ad hoc jota pitäisi tehdä sitten jälleen vakuutus ja markkinariskin kattaminen. Tämä voi olla myös huomattavan merkittävä, mutta kuitenkin voidaan määritellä näitä järjestelmiä, käytetäänkö vakuutus tai uudelleen vakuutusjärjestelmä ja onko mukana yksityinen ja julkinen rahoitus. Otetaan huom. Ja nämä johtopäätökset niin tältä pohjalta voidaan tehdä jotakin suosituksia. Ensinnä olemme sitä mieltä, että pitäisi esittää sellainen suositus, missä on mukana yhteisiä sääntöjä, joilla voidaan säädellä riskinhallintavälineiden käyttöä EU-ssa. Lisäksi voitaisiin luoda tällainen Euroopan maatalousmarkkinoiden tarkkailukeskus, ja voitaisiin perustaa myös varhaisen varoituksen järjestelmän tätä kautta. Voitaisiin automaattisesti avoimella tavalla alkaa hallinnoida kriisiä, kriisiä tarvittaessa. Ja sitten olisi vielä tärkeää, että tuottajajärjestöjät ja muut tuottajatahot voisivat toteuttaa toimia, joilla sopeuttaa tuotannon, tuotannon kysyntää ja laatua ja että kriisin on se tehokasta ennen kuin kriisejä tapahtuu, niin toimittaisiin aina varmistaa, että kilpailusääntöjä noudatetaan kuitenkin. Mitä tulee sitten näihin perustukiin, annetaan tukea riisinhallintavälineen käyttöä varten. Oli tämmöisen mahdollista, jos maatalouspuolet pysyy samana, voitaisiin vähentää perusmaksuja ja antaa vastaava summa viljelijöille, jotta näitä varoja sitten voidaan käyttää riskinhallintavälineisiin, mitä sitten tulee kriisiin. Ja tämän kriisivarantoon se olisi tehotonta, kun otetaan huomioon varat, joita jäsenvaltiossa käytetään. Ja Tämä pitäisi ohjelmoida budjetin ulkopuolelta, jotta voidaan lisätä sen tehokkuutta. Ja vielä lopuksi, miten täydentöön pannaan riskinhallintavälineitä. Tässä tarvitaan tietynlaista koulutusta. Tämä voitaisiin ottaa mukaan mahdollisuuden kehitysohjelmiin. Ja sitten vielä yksi viimeinen suositus toimet, jotka liittyvät äh, kriisiin ja riskinhallintaan, näitä pitäisi käsitellä integroidulla tavalla samoissa kehyksissä, on kyse sitten pilarista yksi tai kaksi tai erityisestä markkinahallintapilarista. Mutta kuitenkin YMPn sisällä pitäisi toimia koordinoidulla tavalla ottaen huomioon eri riskin tasot ja riskitasojen väliset suhteet. Kiitos. Bardzo dziękujemy. Kiitoksia kovasti. Aivan kuten jo aiemmin sanoin, niin nyt meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joihin saamme myös vastauksia. Ja olkaa hyvä, jos teillä on kysyttävää, niin voitte käyttää puheenvuoron. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, zahvaljujem gospođi e, Barajna. Kiitoksia kovasti. Haluan kiittää e, teitä hyvästä esityksestä ja minulla olisikin konkreettinen kysymys. Miten tällä hetkellä voimme uudistaa näitä kriisivälineitä, koska meillähän on jäsenvaltioissa aivan erilaisia riskejä eri puolilla Eurooppaa, erityisesti kun puhutaan luonnonkatastrofeista. Esimerkiksi Kroatiassa, Sloveniassa, Itävallassa, Unkarissa, Romaniassa ja Ranskassakin olemme nähneet, mitä on tapahtunut esimerkiksi tulvien vuoksi. Ja tästä on koitunut miljardien tappioita ja kustannuksia Eli miten me voimme ottaa huomioon nämä eroavaisuudet? Me olemme pyytäneet kyllä komissiolta apua. Tällaisissa konkreettisissa tilanteissa pitäisi voida sanoa tai tietää, minkälaisia tukia maanviljelijät voisivat käyttää ja anoa. On kuitenkin pidettävä mielessä se, että kun puhutaan kriisirahaston eh, vahvistamisesta tai lisäämisestä, niin eh, se ei tarkoita sitä, että otetaan rahaa muualta maatalousrahastoista. On tärkeää, että saamme eh, ylimääräistä rahaa jostain muualta niin, että voimme vastata luonnonkatastrofeihin riittävällä tavalla. Yes, thank you very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin on todettava, että näitä riskienhallintavälineitä ei vieläkään käytetä kovin paljon. Ja pohdin, olisiko sektoreilla itsellään ehkäpä mahdollisuus tai voisiko niillä olla itsellään mahdollisuus tehdä aloitteita sellaisiksi välineiksi, jotka olisivat järkevämpiä kunkin jäsenvaltion kannalta? Silloin ehkä näitä välineitä käytettäisiin enemmän. Eli olisiko teidän mielestänne ehkä antaa sektorille enemmän pelivaraa myös lainsäädännön kautta? Ja toinen kommentti. Toisenkin pilarin kohdalla tukien käyttö on aika alhaista toista pilaria ei ole ehkä korvamerkitty. Olisi hyvä, jos toiseen pilariin korvamerkittäisiin rahaa niin, että ihmiset olisivat valmiimpia käyttämään näitä <clears throat> välineitä. Ja sitten VTOn vihreä laatikko ja 30 prosentin vaatimus. Onko se järkevää? Koska olen kuullut viljelijöiden ja tilallisten sanovan, että tämä on ihan liikaa heille käyttää omaa rahaa ja olisiko hyvä, jos vihreän laatikon lisäksi myös tähän oranssiin laatikkoon annettaisiin mahdollisuus tehdä omia aloitteita? puheenjohtaja, kiitos äh, tästä esityksestä. Minusta tämä oli todella vaikuttavaa, mitä me kuulimme. Ja mietin tässä viime vuotta Alankomaissa. Äh, silloin meillä oli suuria vahinkoja, äh, hiirivahinkoja Äh, isoilla alueilla. Ja kun sitten kysyimme meidän komission jäseneltä, mitä Eurooppa voi auttaa meitä, ja silloin hän sanoi minulle ihan samaa, mitä te sanoitte, äh, toinen pilari, maatalousrahat ja ne mahdollisuudet olivat olemassa. Sen jälkeen Alankomaissa kävi hyvin selväksi, että tämä toinen pilari koskee ihan toisia tavoitteita, koska tämäkin minua hämmästytti, mikä kaikki on mahdollista, ja se oli muun muassa luonto, äh, luontopolitiikkaan. Ja onko meillä todellakin mahdollisuus jäsenvaltioissa käyttää näitä, koska kun minä Frieslandin alueella tästä puhuin, niin sain vastauksen, että minä en edes tiedä, mistä minä puhun. Vaikka tästä oli kysymys nimenomaan siitä, kuin mistä te puhuitte, eli meidän täytyy informoida myös enemmän alueita. Pani Eh, gracias, presidente. Bueno, ah, yo también... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää tästä tutkimuksesta. Haluaisin kysyä markkinariskiasiasta. Uskon, että tätä keskustelua täällä on yleensäkin käyty ja aina loppujen lopuksi puhutaan vapaaehtoisista toimenpiteistä ja mielestäni tässä tutkimuksessa, niin kuin te sanottekin, täällä puhutaan sopeutustoimista ottaen huomioon tarjonta, laatu, määrä ja myös sitten toinen kysymys, jota te käsittelette, miten vähennetään tukia jotta saadaan suurempi rahasto aikaan. Minä kysyisin ensinnäkin, ettekö te usko, tai ette, oletteko pohtinut sellaista mahdollisuutta, että nämä kysynnän ja tarjonnan sopeutustoimet hoidettaisiin julkisen politiikan kautta, jonka kautta velvoitettaisiin täyttämään nämä tavoitteet ja toimet. Ja jos vähennetään maksuja, niin tämä vaikuttaisi edelleen kielteisemmin, kun ajatellaan riittämätöntä tulotasoa viljelijöiden kohdalla, koska pitäisi muistaa siitä, että nämä tuet on laadittu juuri sen takia, että ensinnäkin On sovittu politiikoista, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti tai jotka johtavat yhä alhaisempaan hintatasoon. Ja nämä tuet sitten teoriassa ovat tällainen pieni korvaus jotta, voidaan selviytyä moni, monilla tiloilla. Jos nyt sitten ajatellaankin sitä, että poistettaisiin vielä enemmän näistä maksusta rahaa, jotta voitaisiin hylätä julkinen poliittinen toiminta, joka olisi valtava kriisi tulotason kannalta, niin sitten en kyllä oikein tiedä, mistä me täällä puhumme. Ja tässä mielessä kysyisinkin, en nyt tiedä oikein, mm, mikä olisi reaktio, jos kuka tahansa, jos kuka tahansa virkamies sanottaisiin, että ei ole kyse vain siitä, että vähennetään teidän palkkaanne, mm, ja samalla kun vähennetään palkkaa ja muuta, niin sitten ei enää pysty säilyttämään tiettyä rahaston tasoa, eikä oikein mitä varten sellainen olisi. Minä haluaisin, että te kerrotte, olette käsitelleet näitä kysymyksiä tutkimuksissanne, ja liittyykö tämä myös suosituksiin, että todellakin olisi tällaista julkista politiikkaa tällä sektorilla. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä, jonka juuri kuulemme. Aivan kuten professori sanoi, niin minun maani Italia on ottanut käyttöön toimen näiden vakaus, tulon, tulovakausvarojen käyttämiseksi. Ja esitänkin kysymyksen, joka liittyy erityisesti Italiaan. Nämä rahastot ovat olleet käytössä tammikuusta alkaen, mutta mitäpä kävisi, jos näitä varoja tarvittaisiin ehkä yli vuodeksi, usein pidemmäksi aikaa kuin vuodeksi, ja miten voidaan varmistaa näiden tulojen vakauttamisvälineiden jatkuvuus? Toinen kommenttini liittyy siihen, että onko tässä nyt vaara siihen, että nämä varat uudelleen nationalisoidaan, kansallistetaan uudestaan. Kyse on kuitenkin eurooppalaisesta rahastosta. Tässä on sellainen vaara, että luodaan tilkkutäkkimäinen Eurooppa. Pan poseł Poczek. Děkuji za udělení slova. Já chci poděkovat rovněž za tu prezentaci. Měl bych jednu... Minä haluaisin myös kiittää tästä esityksestä. Yksi ihan lyhykäinen kysymys liittyy riskinhallintaan ja innovaatioiden parempaan käyttöön maataloussektorilla. Tämä liittyy siihen, mitä edustaja Pätiä sanoi. Meilläkin on äh, hallaa. Ja esimerkiksi viini tuotanto nyt jäätyi. Ja jos ne olisi käsitelty erityisellä teknologialla, niin tätä ei olisi tapahtunut. Ja puhuin yhden viiniyrittäjän kanssa, joka sanoi, että maataloussektorilla innovaatiot ovat todella hieno asia, mutta maanviljelijät eivät voi tätä innova- näitä innovaatioita käyttää. Siksi minä en usko, että ex ante innovaatiokysymystä pitäisi käsitellä, kun puhutaan varojen saannista saatavuudesta, mutta sen pitäisi, siinä pitäisi olla riskienarviointia. Kysynkin, oletteko te miettineet sitä, mitä erityisiä välineitä voitaisiin käyttää, jotta maanviljelijät voitaisiin motivoida käyttämään enemmän näitä? Me tarvitsemme enemmän tutkimusta ja kehitystä innovaatioissa, ja toisekseen maanviljelijöiden täytyy olla näistä tietoisia ja kyetä niitä myös käyttämään. Ja tältä osin komissio voisi yrittää hieman rohkaista maanviljelijöitä käyttämään innovaatio, mutta ex ante innovaation ei tulisi olla tästä osa. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä eh, esityksestä. Kuulun niihin, jotka kannattavat välineiden, erilaisia välineitä. Siis kuulun niihin henkilöihin, jotka hyväksyvät tämän analyysin eri välineistä ja minkälaisia reaktioita ne saadaan aikaan, niin kuin De Castro tässä voidaan ottaa huomioon tämä uudelleen kansallistamisriski. Se liittyy moniin sektoreihin ja myös tähän sektoriin. Se olisi todella haitallista maatalouden kohdalla. Sitten pitää todellakin miettiä sitä, että välineet, joita käytetään tai joita pitäisi käyttää, olisivat mahdollisimman hyvin saatavissa, käytettävissä. Tämä viittaan tässä maitomarkkinoihin. Jos puhutaan keskiaikavälillä, niin silti edessä on tällainen kiireellinen tilanne. Tilanne on todella vaikea ja sitten kun neuvosto ensi viikolla kokoontuu, niin mielestäni on tärkeää todellakin ottaa pohtia, mikä tilanne nyt on ja reagoida tähän. Muuton syntyy valtavasti mm, konkursseja. Monet maidon tuottajat omalla alueella Ranskassa eivät näe muuta mahdollisuutta kuin lopettaa yritystoimintansa ja tässä tarvitaan siis meiltä nopea, nopeaa reagointia, kun otetaan huomioon kentällä oleva tilanne ja tilanteen vaikeus. Jos jokainen tuottaja päättää itse vähentää markkinaosuutta, niin silloin komission tehtävä on myös reagoida ja vastata kysymyksiin, niin kuin tehtiin viimeisen kokouksen yhteydessä, että toimittaisiin tehokkaasti on tärkeää, että olisi keinot ja välineet käytössä ja määrärahot sopeutettaisiin tarjontaan lyhyellä aikavälillä. Nyt pitäisi lyhyellä aikavälillä todellakin toimia eikä enää odotella. On välttämätöntä saada vastaus tämän kuun neuvoston kokouksesta viimeistään ensi kuussa tähän maitokriisitilanteeseen. Dziękuję. Pan poseł Rope. Ačiū <clears throat> pirmininkė, gerbiama. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti Isabel Parda Hilles tästä esityksestä. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää purautua syvemmällekin tämän tutkimuksen tuloksiin, jotta voimme analysoida tämänhetkisiä ja myös keskipitkän aikavälin välineitä – koska mehän tiedämme, että eri aikoina käytetään eri välineitä. Ja meidän täytyy tehdä päät- johtopäätöksiä, jos asiat ovat epäselviä. Tällä hetkellä olemme äm, vähän niin kuin jumissa tämänhetkisessä tilanteessa ja suhtaudumme tulevaisuuteen hiukan äh, epäileväisesti. Toki me kaikki haluamme hyvän tulevaisuuden. Haluamme, että nuoret viljelijät pysyvät maataloussektorilla. On totta, että olot vaihtelevat eri Euroopan kolkissa, eikä kaikki välttämättä ole jäsenvaltiosta riippuvaista. On muitakin tekijöitä. On esimerkiksi verojärjestelmiä, on erilaisia tullitariffeja ja esimerkiksi Liettuan kohdalla meidän hallituksemme on ottanut käyttöön dieselin, dieselpolttoaineiden valmisteveron tulos, tuloksena oli se, että viljelijöiden tilallisten tulot vähenivät, eikä siihen saatu minkälaista kompensaatiota. Mehän tiedämme, että viljelijöiden tulot koostuvat tuista ja markkinahinnoista. Tukien taso on tulosta neuvotteluista, joita on käyty komission ja jäsenvaltioiden välillä. On muitakin tekijöitä kuitenkin, esimerkiksi hinnat ja hinnat vaihtelevat jäsenvaltioittain. Toisinaan hinto, hintavolatiliteetti, hintojen heitteleminen, heittelehtäminen on ö, erittäinkin mittavaa. Hinnat saattavat laskea tai nousta jopa parisataa prosenttia. Ostovoima, viljelijöiden tilallisten ostovoima ei oikeastaan ole tässä kaikkein tärkein riskien hallinnan tekijä kyllähän sekin tietenkin voidaan ottaa huomioon. Usein me puhumme siitä, että viljelijöiden toimivaltoja tulisi lisätä. Meidän tulisi auttaa viljelijöitä tässä asiassa. Heidän tulisi olla paremmin tietoisia eri tekijöistä, kuten hintojen vaihtelusta, jotta saisivat paremman tulon, ähm, tulotason. Liettuassa esimerkiksi osuuskuntien ö, osuus on hyvin alhainen. Ja mitä riskeihin tulee, se tarkoittaa sitä, että on aika hankalaa jakaa riskejä. Viljelijät yrittävät lähinnä pysyä hengissä ja tuotantoketjussa jokainen haluaa vain pienimpään mahdollisen hintaan ketjun edelliseltä osalta. Eli meidän tulisi pohtia erilaisia toimia, ottaa käyttöön erilaisia välineitä, jotka olisivat tehokkaita. Ne olisivat tehokkaita, jos, ne olisivat, jos niitä olisi yhtenäistetty Euroopan tasolla, koska jos otetaan uusia toimia käyttöön ainoastaan jäsenvaltioissa, niin tämä koko prosessi on aivan liian hidasta ja joskus tilat menevät konkurssiin ennen kuin uusia toimia saadaan. Esimerkiksi Liettuassa uusien toimien käyttöönotto on vienyt niin pitkän aikaa, että niiden käytännön hyöty on ollut lähes olematon. Eli kun näiden pitkitettyjen keskusteluiden jälkeen saatiin lopulta laki aikaan, niin se oli jo liian myöhäistä. Mielestäni olisi parempi, että me ratkaisisimme ongelmia Euroopan unionin tasolla sen sijaan, että jokainen jäsenvaltio yksin niitä käsittelisi, koska muussa tapauksessa saatamme joutua sellaisen tilanteeseen, tilanteeseen jossa tiloja ei kerta kaikkiaan enää ole jäljellä. Esimerkiksi Liettuan karjan karjakasvattajien tai karjatilojen määrä on vähentynyt 20 prosentilla. Tuottajat häipyvät koko sektorilta. Pani poseł Ja, Puheenjohtaja, kiitos tutkimuksen esittelystä. Minua ilahduttaa se, että saimme näin yksityiskohtaisia lukuja Meillä on nyt uudet äh, rahoituspuitteet vuoteen 2020 ja siellä äh, on uusia riskinhallintavälineitä käytössä. Ja kun me nyt olemme saaneet nämä, tämän asiakirjan, niin näemme, että vain yksi jäsenvaltio käyttää sitä. Ja minun mielestäni komission pitäisi vielä valottaa syitä tähän ja miettiä, eikö meidän pitäisi löytää yhteinen perusta 28 jäsenvaltion kesken ja löytää jonkinnäköinen kriisin väline, joka vie meitä eteenpäin. Minulla on ihan selvää, että eri jäsenvaltioissa on erilaisia täytäntöönpanoja. Eihän meillä periaatteessa ole varsinaista yhteistä maatalouspolitiikkaa, vaan kukin jäsenvaltio toimii omillaan ja se on ehkä asian ydin. Ja sen vuoksi minusta olisi hyvä, että me perustaisimme erillisen kriisirahaston rahoituspuitteiden ulkopuolelle niin, että voisimme nopeasti puuttua asioihin ja tarjota todellista apua. Minulle on myös täysin selvää, että meidän maatalousvaliokunnassa täytyy keskustella vielä tehokkaammin siitä, haluammeko me että suoria maksuja leikataan reippaasti ja siirretään tällaiseen turvarahastoon. Koska yksi on varmaa, pienet maatalousyritykset, joita me kaikki täällä yhdessä haluamme suojella ja vahvistaa, niin nimenomaan nämä pienet yritykset ovat niitä, jotka saavat näitä suoria maksuja ensimmäistä ja toisesta pilarista. Ja minusta nyt olisi aika todellakin äh, saada aikaan jonkinnäköinen tällainen suojamekanismi ja että meillä olisi toimintakykyä nyt tässäkin valiokunnassa niin, että me yhdessä voisimme paremmin hallita nykyisiä ja tulevia kriisejä. USAssa on myös tällainen yksi järjestelmä, ja meidän pitäisi miettiä, olisiko mahdollista, että meillä Euroopan 28 jäsenvaltiossa myös olisi yksi järjestelmä. Dziękuję, pan poseł Lazon. Oui, merci, monsieur le président. Je pense que vous le savez vous-même, monsieur le président. Puheenjohtaja varmasti itsekin tiedätte, että villet eivät vaadi vain tällaista riskinhallintapolitiikkaa, vaan ennen kaikkea he haluavat riskin ennaltaehkäisyvälineiden käyttöä julkista tukea todellakin tarvitaan ja myös kun ajatellaan järjestelmä on tällä täysin yksityistetty, tietysti maitosektorilla, kun ajatellaan tätä sopimusjärjestelmää. Sitten valtion tuen mahdollisuus vakavan kriisin kohdalla taas ei ollut vakuutusta toimintaa. Ollaan siirretty vakuutusyhtiöistä tällaisiin pakolliseen pakolliseen maksuihin, mitä tulee keskeisiin rahastoihin. Tässä koretaan kansalliset maatalouskriisitukijärjestelmät julkiset viranomaiset aikaisemmin tukivat tässä asiassa viljelijöitä. Sitten haluaisin kysyä, miten näitä rahastoja hallinnoidaan kun ajatellaan ympäristökysymyksiä, terveyskysymyksiä ja miten määritellään korvauksen taso viljelijöille ja mitä maksuja he joutuvat maksamaan. Onko se vapaaehtoista pakollisesta maksamista? Tietysti tähän tämä lisää huomattavasti maksutaakkaa viljelijöille, jos pitää maksaa 20 euroa joka vuosi niin per viljelijä, niin sitten on monia muita vuosittaisia maksuja, jotka hyödyttävät eri erityisaloja. Viljelijä, onko viljelijällä tällä hetkellä todellinen takuu korvauksista tämän rahaston kautta, koska drastiset olosuhteet liittyvät erityisesti kulttuurisiin kysymyksiin, voivat estää sen, että voidaan hyötyä keskinäisistä rahastoista. Eikö, ole, eikö olisi jotakin muuta strategiaa, jota voitaisiin käyttää, jotta voitaisiin auttaa viljelijöitä tässä vakuutuskysymyksessä? Kiitoksia. Pan poseł Bogowicz. Hvala za besedo. E, govorimo o zelo pomembnem... Kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme tässä erittäin tärkeästä aihepiiristä. Tämä sektori on tätä nykyään paljon tärkeämpi kuin mitä se oli muutama vuosi takaperin. Markkinoilla on paljon volatiliteettia, mikä tarkoittaa sitä, että tilalliset kärsivät yhä enemmän tulevaisuudessa, nimenomaan juuri markkinoiden volatiliteetista johtuen. Myös luonnonkatastrofeja on ollut enemmän kuin aiemmin. On ollut hallaa. Hedelmätarhat ovat kärsineet hallasta, viinit, viinit, viljelmät ovat kärsineet hallasta. Sen sijaan, että olisi saatu 150 tonnia omenoita, niitä onkin saatu ehkä 10 tai 15 tonnia. Minä olen henkilökohtaisesti saanut tuta tällaisten katastrofien vaikutukset ja haluan kiittää teitä tiedoista. Kysymykseni on seuraava. Mitä meidän tulisi täällä Euroopassa tehdä, jotta voisimme saavuttaa saman kuin USAn kollegamme kertoo siellä saavutetun 85 prosenttia tai 90 prosenttia kaikista maatiloista on vakuutettu siellä. Meidän tulisi tehdä enemmän. Meidänkin täytyy vakuuttaa kaikki se, mitä vakuutettavissa on. Esimerkiksi Sloveniassa vain 10 prosenttia hedelmätarhoista on tänä vuonna vakuutettu. Se ei riitä. Maitosektorin työntekijät sanovat samaa. Tarvitaan tehokkaita välineitä. Meidän täytyy vähentää tuotantoa ja varmistaa jonkinlainen kompensaatiojärjestelmä, sellaisen olemassaolo. Meidän täytyy puhua ehdottomasti tällaisten toimien lisärahoittamisesta. Jos vain 2-30 prosenttia varoista menee tällaisiin toimiin USAssa, niin se on aivan naurettavan suuri summa verrattuna 1 prosenttiin täällä Euroopassa, tai pikemminkin meidän on naurettavan pieni. Eli eikö olisi hyvä, jos käyttäisimme ainakin 25 tai 30 prosenttia ympin rahoituksesta tällaisiin toimiin? Emme varmaan voi odottaa uutta rahaa. Meidän täytyy tehdä enemmän sillä, mitä meillä jo on tässä koko yhteisessä maatalouspolitiikassamme. Meidän täytyy löytää eurooppalaisia välineitä ja sillä tavalla varmistaa vakaampi toimintaympäristö tiloille. Enemmän rahaa, meidän tulisi käyttää enemmän rahaa riskien hallinnointiin, muussa tapauksessa tilat menevät vararikkoon. Dziękuję. Pan poseł Des. Kiitos puheenjohtaja. Pyysin puheenvuoroa sen vuoksi, että täällä puhuttiin USA-järjestelmistä. Ja olin hämmästynyt siitä, miten amerikkalaiset ovat tämän äh, järjestelmän ottaneet käyttöön. Tämä koskee ainoastaan peltoviljelyä, äh, ei äh, eläimiä, eli vain peltoviljelyä. Meillä on jo vakuutusjärjestelmiä. Minun pojallani on raekuurovakuutus ja myrskytuulivakuutus. Ja nykyinen maatalouspolitiikkahan antaa nyt jo jäsenvaltioille mahdollisuuden tukea näitä vakuutusjärjestelmiä, ne, niitä pitää nyt vain hieman sopeuttaa. Se, että me tarvitsemme Euroopan laajuisia järjestelmiä luonnonkatastrofien tapahtuessa, se on selvää, mutta Euroopan laajuinen vakuutusjärjestelmä ei toimi, koska 28 jäsenvaltiota ovat niin erilaisia, että me kykenisimme sitä organisoimaan Brysselistä käsin. Plus, että minusta tässä on vahvat kansalliset vastuut, vaikkakin helposti syyttävällä sormella osoitetaan näin Brysseliin, mutta tämä on kuitenkin kansallinen kysymys ja sillä on kansalliset seuraamukset. Me olimme eilen Bayerissa suuressa tapahtumassa, jossa kuulin monilta maanviljelijöiltä, että kaikkein tärkeintä asia on se, että saamme kansalliseen verolainsäädäntöön muutoksia. Esimerkiksi Äh, sikafarmarit sanovat, että kun hyvinä vuosina äh, he voisivat rakentaa tällaista puskurirahastoa huonoille tuleville vuosille, se olisi kaikkein paras vakuutus. Kiitos. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi esittelytä, koska en pystynyt kuuntelemaan teidän esitystänne, mutta pystyn kylläkin tutustumaan tähän asiakirjan etukäteen. Pari huomiota. Ensinnä kun verrataan tätä muihin ja kun verrataan järjestelmäämme ja amerikkalaisen järjestelmään on selvää, että olemme tällaisia temppelin vartioita Marrakesin sopimuksen suhteen siinä, missä muut ovat ryhtyneet toimintaan. Tämä kannattaa ottaa ensimmäisenä esiin. Sitten toinen mm, tekijä. Kun uudistetaan YMPtä, niin parlamentti halusi mennä aikanaan pidemmälle. Tietyissä säädöksissä erityisesti puhun VTOhon liittyvistä yhteistä markkinajärjestelystä, mitä tulee varsinkin ja vihanneksiin. Silloin aikanaan neuvosto oli todella varautunut näiden eh, uudistusten suhteen. Olen samaa mieltä kollegani kanssa tässä oikeusvakuutukseen. Vakuutusoikeus on niin erilainen kaikissa jäsenvaltioissa olisi varsin vaikea saada yhtenäisiä yhteisöpuitteita ja pitää ottaa huomioon tällaiset realiteetit, mutta mielestäni kuitenkin yhteisen maatalouspolitiikan pitää määritellä suunta, käyttää välineitä, jotka jatkossa mahdollistavat sen, että kaikki voivat toteuttaa niitä käytännössä oman kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kun tarkastelee ympäri, katsoo ympärilleen ja ajattelee tätä vakuutuskysymystä ja miten se on tässä kehittynyt, niin se on yksi ratkaisusta kriisiin ja hintavaihteluun. Mielestäni olisi kyllä vahinko, että jostakin syystä sitten me täällä Euroopassa olisimme ainoita, jotka eivät käyttäisi tätä järjestelmää. Kiitän vielä tämän tutkimuksen laadinnasta. Proszę w ten sposób wyczerpaliśmy zgłoszenia pani i panów posłów. Kiitoksia kovasti. Näin olemmekin päässeet e, kysely- ja vastaussession päätökseen. Kuka muu ei näitä halua käyttää puheenvuoroa, mutta kysyn haluaisi komissio. Olkaa hyvä. Saatte puheenvuoron. Thank you, Chairman. No, simply to say that... Kiitos puheen johtaja. Me pidämme myös hyvänä tätä tutkimusta. Se on avuksi, kun saadaan nähdä, mikä on ollut Euroopassa tämä välineen käyttö. Paljon tehtävää vielä on, joten olemme tyytyväisiä siitä, että tämä on nyt tehty. Ja me kykenemme työskentelemään tutkimuksen laatijoiden kanssa, jotta voimme edelleen pyrkiä ymmärtämään paremmin, miksi näitä käytetään niin vähän ja mitä tulevaisuudessa voitaisiin tehdä asian parantamiseksi. Joten olemme tyytyväisiä, että tämä tutkimus on tehty, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä ja olemme valmiita ryhtymään siihen. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ehkäpä nyt on ihan reilua ja oikeudenmukaistakin kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Voitte keskenänne päättää, missä järjestyksessä haluatte vastata kuultuihin kysymyksiin. merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ranskaa, jotta tulkit saavat vähän lepäillä. Monia kysymyksiä täällä esitettiin ja mielelläni äh, vastaisin kaikkiin, mutta en ehkä kaikkiin kysymyksiin pysty vastaamaan yksityiskohtaisesti. Pari seikkaa kuitenkin. Ensinnäkin äh, eurooppalaisen puitteiston johdonmukaisuus. Kun me olemme laatineet tämän pyramidin, niin me todella halusimme korostaa koherenssia ja johdonmukaisuutta eri toimien välillä. Haluamme edistää riskien hallintaa täysivaltaisesti ja haluamme, että kaikkien tämän pyramidin elementtien välillä on yhteys ja tasapaino ja myös tuotantoketjussa vallitsee tasapaino, koska tuotantoketjussa kuluttajaorganisaatiot voivat jakaa riskejä. Haluamme myös ennaltaehkäistä riskejä. Paolo de Castro, tehän olette olette itse alleviivanneet sitä, kuinka tärkeää tällainen ennaltaehkäisy on. Kaikki tämä on johdonmukaisuuden tähden tärkeää. On tärkeää myös, että vero, verotuksen piirissä jäsenvaltioiden kesken vallitsee johdonmukaisuutta. Myös investointien verotuksen tulisi olla kohtuullista ja johdonmukaista, siis sekä kansallisesti että Ähm, Euroopan tasolla äh, poliittista johdonmukaisuutta tarvitaan. Mehän olemme mm, paljon ympin yhteydessä puhuneet tämän päivän, tämän hetken kriisistä, mutta siitä äh, edelleenkin halutaan äh, tuotantoon yhdistettyä tukea, eli tai tuotantoon sidottua tukea. Tarvitaan myös komission toimien osalta johdonmukaisuutta. Kaikkea tätä tarvitaan, jotta hiukan etukäteen voitaisiin jo tietää, mitä komissio aikoo tehdä riskien eliminimisoimiksi, eh, vähentämiseksi tai poistamiseksi. Ja on myös hyvä tietää, miten kansallisia tukia ja suoraa tukea käytetään. Mehän olemme jo pyrkineet toimimaan, edistämään yhteistyötä pyrimme suosimaan yhteistyötä toisessa pilarissa ja tuottajajärjestöjen yhteistyötä ensimmäisessä pilarissa. Johdonmukaisuus on meille kaiken A ja O. Se on äärimmäisen olennaista. 120 artiklan puitteissa olemme pyrkineet ryhtymään ennaltaehkäiseviin toimiin tätähän ei lopulta, lopullisessa kompromississa niin mietinnän kohdalla otettu huomioon, mutta on tärkeää, että äh, äh, on tärkeää, että jokainen ottaa tilanteen haltuunsa. Ihmisiä ei voi enää tulipalon hetkellä alkaa koulia miehiksi. On tärkeää ymmärtää se, että että yhteisön unionin tasolla voidaan tehdä monia asioita yhdessä, mutta emme ole täysin vakuuttuneita siitä, voidaanko näinkin monimuotoisessa Euroopassa pitää tällaista yhteistä puitteistoa kaikkein tehokkaimpana tapana, ja kun ajatellaan riskejä, niin nekin ovat erilaisia eri puolilla. Me olemme pyrkineet siihen, että katsomme, mitä tällä hetkellä on, mutta mm, ja sen pohjalta pohtia, mitä voidaan tehdä enemmän. Meillähän on muun muassa valtion tukijärjestelmä, joka toimii hyvinkin. Eli meillä on jo puitteistot, joita voidaan, jotka ovat jo olemassa, mutta me haluamme kehittää näitä puitteita niin, että koko yhteisö ottaisi ne haltuunsa sillä tavalla, että erilaisissa tilanteissa voitaisiin osoittaa joustavuutta. Tietysti eh, tilanteet vuosittainkin vaihtelevat. Ja ei ole se, että meillä on vain yksi yhtenäinen yhteisön puitteisto, ei ehkä ole kaikkein paras keino näin monimuotoisessa yhteisössä, kuten sanoin. Me olemme puhuneet jo, me olemme puhuneet sekä ensimmäisestä pilarista että toisesta pilarista. Molempien osalla myös tilallisten kouluttaminen, kouliminen on tärkeää. On hyvä, että ihmisille kerrotaan, minkälaisia välineitä on olemassa ja mihin voidaan turvautua. Ja kun ajatellaan tätä kriisitilannetta, niin on selvää, että me emme tietenkään ole lähtökohdaksemme ottaa sitä, miten pääsemme kriisistä eroon, vaan olemme ottaneet lähtökohdaksemme sen, miten voisimme uudistaa näitä puitteita vuoden 2020 jälkeen. Se oli meidän lähtökohtamme. Ja lähtökohtamme oli myös se, että maatalousbudjetti saattaa saattaa tulevina vuosina olla aikamoisen paineen alla. Sellainen vaikutelma minulla tässä on ollut. Eli siksi on äärimmäisen tärkeää pitää kiinni sellaisesta budjetista, joka on meidän kunnianhimoisten tavoitteidemme tasolla, niin että meillä on mahdollisimman hyvät välineet, niin että voimme maksimoida tuottajiin kohdistuvan vaikutuksen. Ei pidä lähteä automaattisesti siitä, että leikataan tukia, vaan pitää pohtia, miten saadaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, joka on mahdollisimman tehokasta. No, nyt on kriisi, mutta mm, ja se silmä, sitä silmällä pitää täytyy tietysti pohtia myöskin näitä tukia, mutta ei pidä, tavoitteena ei pidä olla se, että meillä olisi jonkinlainen monopoli yhteisön tasolla – ja on hyvä oppia esimerkiksi eri jäsenvaltioiden hyvistä käytänteistä, mitä tapahtuu ykkös- ja kakkospilarin ja suorien tukien saralla esimerkiksi. Si yo quisiera añadir algunas cuestiones... Eh, haluaisin lisätä joitakin vastauksia näihin moniin kysymyksiin. Monet puhuivat siitä, että olisi tällainen yhteinen rahasto, mitä tulee maatalouden riskien vakuuttamiseen. Tässä on tiettyä järkeä, mutta kuitenkin se on aiheuttanut ongelmia, kun ajatellaan, kuinka erilaisia riskejä on ympäri Eurooppaa eri viljelijöillä tiloilla. Jos valitaan yhteinen rahasto tällainen keskinäinen rahasto, jossa keskinäistään riskit Euroopassa. Tämä tarkoittaa sitä, että uudelleen jaettaisiin budjettivaroja huomattavalla tavalla jäsenvaltioiden kesken. Ja tämä olisi todella monimutkaista ajatellen neuvoston neuvottelua. Se on ihan varma asia. Voidaan kuvitella, mitä tällainen jako olisi Eihän kaikilla mailla ole samat riskit. Sitten kun tämä keskinäistettäisiin nämä riskit Euroopassa, niin kyllä ongelma syntyy. Sitten toinen kysymys myös otettiin esille tällainen kiinnostava ajatus. Säästö, kassat on hyviä vuosia, huonoja vuosia. Voitaisiin hyvinä vuosina säästää huonoja varten ihan loogista, mutta vaikka tämä on niin loogista ja yksinkertaista, mutta jos tämä tehdään käytännössä, niin se olisi kyllä varsin monimutkaista. Ensinnäkin viljelyn täytyisi olla tällainen kulttuuri, eikä heillä sitä ole. Toisekseen tiedon määrä, jota vaadittaisiin, on, ja hallinta olisi varsin vaikea ö, hallinnoida. Ja kolmanneksi myös verotus liittyy tähän. Ja verojärjestelmä, joka hoitaa erilaisia säästökassoja, on maita, joissa säästöä kohdellaan varsin ystävällisesti verotuksellisesti ja tuetaan suoraan tätä välinettä, kun taas jossakin muussa maassa verotus on paljon ähm, rankempaa. Joten hyvä idea, se voisi olla yksinkertainen, mutta sen käyttäminen ei ole ollenkaan niin yksinkertaista. Sitten yksi asia, joka pitää tehdä selväksi, kriisinhallintamekanismi, kriis, kriisinhallinta ei täytä tehtävää, koska ensinnäkin mitä Tästä on kyseessä budjetti ja mitä sääntöjä käytän. Tämä on operatiivista ja toiseksi ei ole selkeitä sääntöjä sen suhteen, milloin on kriisi ja otetaanko käyttöön tällainen kriisivaranto. Nämä säännöt eivät ole selkeitä ja näissä asioissa sattumavaraisuus on todella vaarallista. Tarvitaan selkeät, todella selkeät säännöt, mikä on kriisi, milloin päätetään, että tämä on nyt kriisiä, ja sitten automaattisesti otetaan käyttöön tällainen kriisinhallintamekanismi. Emme voi olla sattumanvaraisia tässä pitää tietää, onko kriisi vai ei. Ei voida siitä väitellä. Pitää toimia selkeillä säännöillä, indikaattoreilla, jotta voidaan suurin piirtein automaattisesti ryhtyä näihin hallintatoimiin. Tietenkin tämä vaikuttaa selkeästi talousarvioon tämä varannon pitäisi olla budjetin ulkopuolinen varaus. Jos se kuuluu budjetin sisään, niin kuin tällä hetkellä, niin silloin kyllä tämä on vaikeaa loogisestikin ajatellen. Sitten seuraava aihe. Täällä puhuttiin esimerkiksi maitosektorista. Minä haluaisin puhua tästä aiheesta hiukan. Yksi ajatus, joka meillä tuli esille, että joillakin sektoreilla, joilla on tuottajärjestöjä tai osakasyntiöitä, niin voitaisiin tavallaan pelata vähän markkinoiden säännöllä. Ongelma, joka tähän liittyy, on, että tämän tyyppinen toiminta tavallaan törmää kilpailusääntöihin. Niitähän on valtavasti Tätä ongelmaa ei ole lainkaan ratkaistu ja se on ratkaisevan tärkeä kysymys. Siitä pitää voida keskustella yksityiskohtaisemmin, missä määrin joku toiminta voitaisiin ottaa käyttöön mekanismina ja missä olosuhteissa toimittaisiin sitten todellakin näitä kilpailusääntöjä vastaan, mutta mielestäni tässä asiassa kyllä pitäisi edetä tässä selventämiskysymyksessä. Sitten vielä yksi tärkeä kysymys. Kriisin risk, eh, riskinhallinta, mekanismit eivät estä rakenteellisia kriisejä. Jos hinnat ovat alhaalla ja tämä on tällainen suuntaus, hinnat kulkevat alaspäin vuodesta toiseen jatkuvasti, niin ei tätä hoideta millään riisin, riskinhallintavälineellä, koska ei tästä ole kyse riskistä, vaan rakenteellisesta kriisistä äh, sektorilla, jota pitää sitten uudelleen järjestellä. Silloin kun jonkin vuoden riski toteutuu, niin silloin voidaan puhua riskistä, mutta jos jatkuvasti hinnat laskevat vuodesta toiseen, niin ei sitä hoideta millään eh, riskinhallintamekanismilla, eikä siitä ole kysekään siinä. Sitten lopuksi vielä eh, siis tällainen Euroopan tasoinen hintatarkkailu keskus, joka voisi käyttää automaattisia indikaattoreja hyväksi kriisinhallintakysymyksessä. Tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys. Euroopalla pitäisi olla välineitä ja tietoa, tietokantoja, hintatarkkailua paljon enemmän kuin tällä hetkellä. Tässä on paljon parannettavaa todellakin tästä hetkestä. Sitten vielä viimeisenä kysymyksenä olisi varmasti tärkeää, että Yksi ehdotuksemme, josta voitaisiin laatia yksityiskohtainen tutkimus, on, että yksi sellainen väline, jota ei u, u, u, 1420 YMP-mullistuksella ole käytetty, on äm, Tuul, ansiotukivakuutukset on puhuttu keskeisistä rahastoista koskien satoja, tai näin, on puhuttu näistä säästökassoista ja, ja sitä on toteutettu ja samoin on tulluun vakautusvälineitä otettu käyttöön, näitä IST-välineitä näihin sitten liittyy myös tämä keskeinen rahasto, mutta ei ole puhuttu mistään vakuutuksesta. Ja tässä mä ajattelemme niin, että voitaisiin ottaa käyttöön uusi väline, joka olisi tällainen ansiotukivakuutus. Se täydentäisi olemassa olevia vakuutuksia, jotka liittyvät satoon ja tulotason. Joillakin sektoreilla voitaisiin aika edullisestikin edetä siinä, että otettaisiin tällainen ansiotukivakuutus vielä lisäaskeleena tai välineenä mukaan. Kiitoksia. Joo. Lisäisin yhden pienen kommentin. Paljon ei enää ole jäljellä sanottavaa, koska muut ovat jo näihin viitanneet. Ottaisin esille joitakin kysymyksiä, joita tehtiin siitä, että vähennettäisiin tuukia, joita Villeet saavat. Ja meidän ehdotuksemme ottaa huomioon vain sellaisen mahdollisuuden, että vähennettäisiin perustukea suurille tiloille. Jätettäisiin pois pienvillet, koska niitähän on aika paljon tällä sektorilla. Liitetilanne säilyisi samana. Otan vain huomioon sellainen mahdollisuus, että osa perustuista isoille tuottajille ja voitaisiin käyttää näitä varoja ö, riskinhallintamekanismeihin näiden tuottajien kohdalla. Tällä tavalla tavallaan voitaisiin kannustaa tai tukea siinä, että markkinasuuntaiset tai tilat käyttäisivät näitä uusia vakuutusmekanismeja ja muita hyväkseen. Sitten toinen aspekti, joka tuli esille useinkin, viitattiin VTOn sääntöihin ja siihen mahdollisuuteen, että tuettaisiin välineitä, jotka kattaisivat äh, riskejä alle 30 prosenttisesti. Täällä puhuttiin tästä Marrakesin sopimuksesta, niin mistä se olisi mahdollista kyllä, että tuettaisiin öö, vakuutusvälineitä vähemmän suurten menetysten kohdalla, mutta jos menetykset ovat yli 30 prosenttia, niin silloin katastrofi on niin suurta, että jo aikaisemmin viljelytoiminta varsin jo loppui, koska sektorilla on suurta monimuotoista, mutta emme usko kuitenkaan, että YMP pitäisi käyttää vain vihreän laatikon välineitä. On riittävästi marginaalia, että voitaisiin tukea myös keltaisen laatikon välineitä – ja tässäkin skenaariossa voitaisiin antaa tukea ö, vakuutusten muodossa menetyksillä, jotka eivät ole kovin rankkoja tai ankaria. tak. Kiitoksia kovasti. Jos sallitte, niin lisäisin vielä muutaman kommentin. Kysymys kuuluu edelleenkin, Äh, että koska me käsittelemme kriisiä, mikä on kriisi ja mitä, minkälaisia ilmiöitä täytyy pitää kriisinä ja minkälaisen kriteerein. Eli koska me ryhdymme kriisintorjuntatoimiin, jos me emme edelleenkään tee mitään ennaltaehkäisevästi, ja kuitenkin ennaltaehkäiseminen tai etukäteen toimiminen olisi kaikkein järkevintä ja kustannustehokkaintakin. Sillä tavalla ei myöskään häirittäisi koko markkinoiden vaka- vakautta, koska sehän on kuitenkin kaikkein tärkein asia. Joten me tarvitsemme jonkinlaista markkinaintuitiota, markkinavalppautta, jotta ymmärtäisimme, koska meidän tulisi tehdä ja mitä. Komissio ehkä toimii hiukan eri tavalla. Komissio jatkuvasti kertoo meille, että eihän millään, mitään kriisiä ole. Ja siinä vaiheessa, kun kriisi on tullut, niin komissio sanoo, että kyllä tunnelin päässä on valoa, mutta eiväthän asiat näin ole, eivätkä ne sillä tavalla hoidu. Nyt maitoalalla on kriisi ehkä tulossa. Muistan, kun komissaari Ball tällaisissa tilanteissa yritti pelata aikaa, ei tehnyt mitään maitomarkkinoiden eteen. Ja siitä koituikin sitten melkoinen, melkoiset kustannukset. Voi olla, että että markkinoita olisi voitu strukturoida uudelleen, mutta tällainen markkinoiden uudelleenstrukturointi olisi saattanut tehdä aika paljon hallaa monille tiloille. Politi- politiikassa täytyy joskus tehdä vaikeita päätöksiä. Riskit ovat aika epäsuosittuja yleisesti ottaen. Kun ympäristön epävakaudesta seuraa ylituotantoa, Oletetaan vaikka, että kasvien tuotanto nousee 10-15 prosenttia. Jos me suhtaudumme tai korjaamme tämän ylituotannon nopeasti, niin sehän vakauttaisi muitakin markkinoita, mutta viime aikoina yhteisessä maatalouspolitiikassa on pikemminkin käynyt niin, että me olemme pyrkineet tekemään parhaamme. Olemme kuitenkin olemme tehneet parhaamme siinä määrin kuin komissio ja neuvosto ovat sen mahdollistaneet. Ja loppujen lopuksi niiden välineiden äh, sovellusala on kavennettu, äh, niiden, joita olisi voitu käyttää. Onhan kuitenkin niin, että esimerkiksi interventiovarastojen tai interventiohintojen eh, konsepti ei välttämättä eh, ole meidän yhteisen maatalouspolitiikkamme idean vastainen asia. Joten haluan vielä kertaalleen kiittää teitä tästä tutkimuksesta. Ja me olemme myös eh, tyytyväisiä siihen, mitä komissio sanoi se komissio lupasi vielä uusia kokouksia ja uusia keskusteluita, jotta voisimme vielä perehtyä näihin, jotta komissio voisi vielä perehtyä näihin teidän päätelmiinne. Puhuttiinpa sitten tämänhetkisistä välineistä taikka uudista tulevista välineistä. Koko keskustelu on siis vielä edessämme. Vuosi 2020 on nurkan takana. No niin, näin päivä sitten tästä esityslistan kohdasta. Kiitoksia kovasti, kiitoksia näistä tutkimuksista ja niiden esittelystä. Kiitoksia vielä kerran tosiaankin. Proszę Państwa, powoli byśmy mogli przechodzić do punktu. No niin. Hitaasti, mutta varmasti menemme Seuraavan esityslistan kohtaan nimittäin kohtaan viisi komission esittely. DG Agri esittelee meille äskettäisten ja tulevien delegoitujen säädösten tilanteen. Wiemy, że te akty wzbudzają wiele Delegoidut säädökset kirvoittavat useita epäilyksiä ja kysymyksiä. Ja siitäpä syystä me olemmekin nyt oikein iloisia siitä, että voimme käydä keskustelua näistä asioista ja ehkä kuulemme myös esityksen tulevista delegoiduista säädöksistä. Tänään meillä on eh, Ian Shaps, joka on eh, DG Agrin johtaja tai pikemminkin sen alaosaston C-johtaja. Hänen esityksensä kuultuamme voimme esittää kysymyksiä. Schaubs, olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Thank you, uh, Chairman. Kiitos uh, puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta saada jälleen kertoa, mikä asioiden tila ja tolla on tulevien delegoitujen säädösten suhteen. Tämähän on jatkuvaa työtä meidän puolellamme, se on käynnissä koko ajan. Ja me haluamme tehdä tätä työtä hyvin läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa. Tietänette myös, että suurin fokus on yhteisessä markkinajärjestössä ja tehtävämme nyt on kääntää olemassa olevat säännöt tai transponoida ne uusiksi delegoiduksi säädöksiksi. Ensimmäinen askel oli se, että piti yksinkertaistaa tässä prosessissa kaksi 200 kuuluisaa komission tason asetusta ja 12 täytäntöönpanoasetusta delegoitua säädöstä, eh, jota tuli uudistusten myötä. Tämä ei ollut soveliasta eikä haluttavaa, joten pyrimme löytämään mahdollisuuksia eh, uuden ja yksinkertaistaa näitä kuitenkaan avaamatta näitä varsinaisia asetuksia. Tavoitteena oli yksinkertaistaminen, lisääntynyt koherenssi, virheiden vähentäminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen. Mutta myös tämä yksinkertaistamisen prosessi, joka on hyvin tärkeä. Me haluamme aina parantaa myös oikeusturvaa, tarkastella mahdollisuuksia tehdä lainsäädäntön lainsäädännöstämme luettavampaa ja ymmärrettävämpää niille, jotka ovat, joita tämä koskee. Ja tämä on yhä vielä tämä kaiken kattava tavoite. Se, mihin me pyrimme, on, että tämän prosessin päätteeksi meillä olisi vain noin 20 delegoittua säädöstä ja 20 toimeenpanoasetusta, jotka sitten kattaisivat tämän koko yhteismarkkina-alueen. Haluaisin kiittää myös tätä valiokuntaa teidän aktiivisesta osallisuudestanne ja sitä aktiivisesta, hyvin tärkeästä roolista, jonka olette itsellenne ottaneet. Ja valiokunnalla on pysyvä kutsu osallistua asiantuntijaryhmien työskentelyyn se ei välttämättä aina teille ole mahdollista, mutta haluan kuitenkin äh, toistaa tämän kutsun, jonka me jo teille aiemmin olemme usean otteeseen esittäneet. Pidän myös hyvänä tätä lähestymistapaa, jonka me olemme kehitelleet, eli olemme yhteyksissä aina silloin tällöin esittelijöihin tässä kysymyksessä Dantan on niistä yksi ja sillä tavalla me voimme paremmalla tavalla vaihtaa mielipiteitä ja vaihtaa informaatiota ja kokemuksia ennen kuin menemme eteenpäin. aina on sellainen mahdollisuus, että meitä voidaan lähestyä myös bilateraalisti, jos haluatte lisää selityksiä Minun tiimini on äh, aina käytettävissä lisää ja jatkokeskusteluille näistä erityisistä äh, kysymyksistä, joista mahdollisesti haluatte puhua. Katson nyt, äh, mikä tilanne on, missä me olemme. Meillä on, me olemme ajantasaistaneet parlamentin jäsenille ja sihteeristölle viimeisimmän asian tilan. Tässä teille on, siis te, olemme tämän teille toimittaneet tämän asiakirjan, jossa on tämä taulukke, josta te näette, miten paljon edistysaskelia on tehty viime kuukausien aikana. Sen jälkeen, kun me edellisen ehdotuksemme huhtikuussa teimme, viimeisen kahden kuun aikana olemme esittäneet neljä delegoitua säädöstä, jotka on nyt lähetetty tarkistettavaksi lainsäätäjälle. Ja niissä on kysymys ennen kaikkea julkisesta interventiosta ja yksityisestä varastoinnista, sitten lisessöinti ja kolmas on Viinin kansallinen tukiohjelma ja lopuksi sokeri. joka on tällä hetkellä teidän valvonnassanne. Sen lisäksi on tiettyjä hyvin tärkeitä delegoituja säädöksiä, jotka ovat tulossa tulevina kuukausina. Ja olen aika vakuuttunut siitä, että, että me saamme ne vielä vuoden loppuun mennessä tehtyä. Ensinnäkin hedelmä ja vihanneskiintiö ja sitten ruhon klassifiointijärjestelmä ja neljänneksi jäsenvaltioiden ilmoitusmenettely, niin kutsuttu ISAM. Ja lopuksi hyvin tärkeä aloite, joka täytyy nyt saada delegoiduksi ja toimeenpanoasetukseksi, on tämä kouluohjelma, jossa me olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä. Ja me olemme hyvin eh, vakuuttuneita siitä, että te saatte nämä kaikki pöydillenne vielä vuoden 2016 aikana. Ja sitten mainitsisin ihan vain täydentävästi, että meillä on ollut eh, muutamia säädöksiä, jotka olivat turhia. Eh, ensinnäkin säätelyohjelma. Noin 60 komission asetusta on ilmoitettu meidän toimiemme aikana ja on hyvin selvää, että me jatkossakin etsimme uusia mahdollisuuksia tavallaan toimia ja muutella niin, että voisimme ja tavallaan toimittaa, jotta voisimme vähentää säädösten ja asetusten määrää niin, että byrokratian määrä ei kasva. Tässä se, mitä teille halusin kertoa. Toki me voimme mennä vielä yksityiskohtiin, jos joku haluaa enemmän tietää jostain delegoidusta säädöksestä, olemme käsissänne, mutta saatte itse esittää sitten erityisempiä kysymyksiä asiasta eli toisesta. Ne ovat kaikki meille tärkeitä, yhtä tärkeitä, mutta ehkäpä teille siellä on jotain, joka on tärkeämpää. Kiitos. Bardzo dziękujemy. Pan poseł. Kiitoksia. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais... Kiitoksia puheenjohtaja, jos sallitte. Haluaisin palata viinin viljelyksen, jota tässä asiakirjassa myös käsitellään. Haluaisin vain muistuttaa, asioista, joista täällä on jo maaliskuussa käsitelty, koska te kerran, josta kysyttiin komissiolta ja näin pystyttiinkin ottamaan tämä asia äh, esille. Kun ajatellaan muoto, olisi hyvä, että olisi kaikki tekstit käytössä, joita komissio aikoo muuttaa, jotta saisimme tavallaan yleiskuvan ja myös täydellisen kuvan siitä kaikesta, mitä komissio haluaa tällä sektorilla toteuttaa. Sitten itse asiasta todellakin arka, arka, tärkeä kysymys. Pitäisi korostaa sitä seikkaa, että ei saisi muuttaa 2008 uudistusta eikä 2013 uudistusta koskien viininviljelyä. On tärkeää muistuttaa ja sanoa tämä vahvasti tässä yhteydessä, että täytyy säilyttää erityiset säädökset viiniviljelyalueella alalla. Sitten pitää säilyttää kaikki ne säännöt, jotka, ja tämähän on siis varsin eh, herkkä kysymys, kaikki et, merkinnät ja mm, perinteinen työmuoto, kaikki samassa tekstissä, myös alkuperämerkinnät, koska me sen tämä muodostaa kokonaisuuden. On myös tärkeää olla vähentämättä sääntöjen seurattavuutta selkeyttä toimijoille ja pitää vahvasti todeta, että säännöt, jotka liittyvät maantieteellisiin merkintöihin, niistä pitää ehdottomasti pitää kiinni, vaikka minkälainen teksti meille esiteltäisiin. Kiitoksia. Merci, Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijänä haluaisin kiittää herra Kortia pääjohtajaa ja hänen henkilöstöään hyvästä dialogista. Haluaisin vain muistuttaa muista politiikan aloista, joita te ette tunne. Varjoesittelijän täytyy tehdä työtä tämän asian parissa olen nyt hiukan yksin täällä mielestäni. Sanoin siis, että haluan kiittää komissiota laadukkaasta keskustelusta, johon on joka on alettu, aloitettu. Tällä hetkellä on neljä avaintekstejä, jotka on välitetty parlamentille. Äh, tämä koskee esimerkiksi yksityistä varastointia. Tässä pyritään yksinkertaisen toimia ja neuvoston puolella Tämä on herättänyt konsensusta vain kaksi maata, ovat ilmaisseet epäilyksensä, mitä tulee Euroopan parlamenttiin. Ei ole tehty mitään huomiota tästä tekstistä. Ja sitten vielä sertifiointisäädös. Nämä säädökset liittyvät siihen, miten komissio hallinnoi näitä tietoja ja se onkin välttämätöntä, että voidaan seurata markkinoiden kehitystä. Haluaisin muistuttaa, että aikaisemmin kun keskusteltiin tässä valiokunnassa, niin valiokunta ilmaisi toive, ainakin toiveen, toiveensa siitä, että sä hallintaisiin tietoja, jotta voitaisiin ennakoida markkinoita, kun määritellään uusia suuntaviivoja toiminnalle. Sitten kolmas asia, hedelmä- ja vihannessektori Ikävä kyllä tässä vähennetään näitä summia välineen kohdalla, mutta koska voidaan lisätä maakohtaisia summia kolme miljoonaa tonnia jokaisen maan kohdalla, siksi tästä neuvostossa oltiin pitkälti samaa mieltä. Sitten vielä viimeinen säädös, teksti, jonka saimme sokerisektorista, ja haluaisin tästä puhua nyt eniten, koska teksti, joka meille on välitetty, siitä keskust- neuvoteltiin varsin pitkään. Ja haluaisin korostaa, että parlamentti tulee aina valvomaan tarkasti, että noudatetaan poliittista sopimusta, joka on solmittu. Komissari ehkä pääosasto Agrissa, niin on sellaisia pääjohtajia pääosastoja, jotka haluavat palauttaa sääntelyn kautta sen, mitä ovat menettäneet, kun parlamentissa on äänestetty samoin neuvostossa. Parlamentti ei tule tinkimään e- eri oikeuksistaan ja poliittista linjasta, että se on puolustanut. Tämän pitää tulla kaikkien, kaikille selväksi ja haluaisin sanoa, että pääosasto Agri on voinut luottaa parlamentin vahvaan tukeen kun pyritään säilyttämään asioiden laita sokerisektorilla. Sitten kaksi asiaa, joita tullaan kohta käsittelemään. Ensinnäkin viinistä, niin kuin täällä on jo monissa yhteydessä todettu. Me emme voi tyytyä siihen, että sirpaloitetaan tätä keskustelua viinialasta tarvitaan. Kokonaisnäkemys komission tahdosta ikävä kyllä. Useat eri ihmiset hoitavat tätä asiakokonaisuutta, mutta me haluamme, että kaikki mikä liittyy tunnistamiseen, on kyse maantieteellisistä merkinnöistä tai perinteisistä metodeista. Kaikki tämä pitää selkeästi määritellä niin, ettei ole mitään virheitä näissä säännöissä. Sitten säädökset hedelmä- ja vihannessektorilla. Voin sanoa, että tällä hetkellä, kun ajatellaan neuvotteluiden edistystä, paljon on kommentoitu sektorilla tätä asiaa on otettu huomioon myös ja haluaisin tästä kiintää komissiota. On vielä joitakin keskusteltavia kysymyksiä. Mm, kaupanpito ja ohjelmat, joita pitää vielä selventää, koska koko ajan kun näitä yhteistä markkinoista on laadittu, niin meillä on sanottu, että osakkeet tuolta eri, osuuskunnat olivat tämän erityinen ryhmä, ja tässä kuitenkin nyt Agri on muuttanut kantansa ja sanoikin, että tarvitaan erityinen teksti osuuskuntia varten, koska pelkkä tuottajamaininta ei tässä li- riitä. Tässä tarvitsemme yleistä selvennystä tähän asiaan. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Tänään puhui tässä jo näistä asioista ja olen esittelen erittäin tyytyväinen siitä, että hän seuraa, mitä delegoituja säädöksiä siellä putkessa on. Haluaisin äh, ottaa tässä, tästä tämän järjestelmän äh, esiin. Lissabonin äh, sopimuksessa on säädelty hyvin nämä delegoidut lainsäädäntösäädökset. Ilman parlamenttia ne eivät ole oikeusvaltaisia. Ja tämä on hy- hyvä säätely. Se, mikä on Lissabonin sopimuksessa erityisen hyvin, on se, että per, parlamentin tai neuvoston hyväksyntä riittää, ei siis molempien. Ja maatalousvaliokunta Lissabonin sopimuksen valtaanastumisen jälkeen oli ensimmäinen valiokunta, jossa me suurella enemmistöllä päätimme delegoidusta säädöksistä YMPn suhteen. Me teimme silloin parlamentissa historiaa. Ja tämä oli mahdollista tämä antoi mahdollisuuden meille neuvotella komission kanssa, juuri kuten Dantan sanoi. Eli komissio joskus yrittää delegoidulla säädöksillä saavuttaa jotain, mitä se ei poliittisesti ole onnistunut saavuttamaan. YMPssä tämä oli yksi asia. Me emme koskaan olleet keskustelleet parlamentista tästä äh, delegoiduista äh, säädöksistä 03, mutta lehdistä luin yhtäkkiä, että me olimmekin yhtäkkiä äh, kuulemma sitä tehneet, eli komissio yritti tätä sillä tavalla viedä eteenpäin. Kysymys oli nimenomaan valkuaiskasveista, sadoista tuhansista hehtaareista ja niiden tuottamisesta, joka on meille kaikille hyväksi. Meidän täytyy toimia hyvällä tavalla delegoidujen säätösten kanssa. Jos komissio on siihen valmis, mikä, miltä se vaikuttaa, niin silloin me voimme hyvin tehdä yhteistyötä delegoidussa säädöksissä ja löytää ratkaisuja, jotka ovat Euroopan maanviljelijöiden intresseissä. Pani Aguilera. Gracias, presidente. Yo quisiera... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tarttua tilaisuuteen ja keskustella myös komission kanssa tästä asiasta, vaikka vain puhua pelkästään Agrista, mutta vaan sankopääosasta, mutta tämä on vakava kysymys, että pitää puhua tässäkin valiokunnassa viime huhtikuussa komissio esitteli ehdotuksensa siitä, että muutettaisiin liitteitä direktiivissä 2000 kautta 29 kasvinterveysaiheena. Ja näyttää siltä, että tästä tullaan äänestämään kesäkuun lopussa. Nämä muutokset eh, tarkoittavat, tai tämä komission ehdotus heikentää kasvin terveyden suojelua ja tänne voi syntyä, tulla kasvitauteja kolmesta maista. Ensin tässä ehdotetaan, että löys, lähennettäisiin valvontaa, seurantaa, mitä tulee äh, sitruskasveja koskevaa tautia. Vähennettäisiin siis kontrolleja näiden hedelmien kohdalla. Kukaan ei voi vakuuttaa, että kun joku sitrushedelmä on saastunut, etteikö se voisi päätyä myös tuottaja-alueelle. On kyllä sitten ei ole mitään valvontaa sen, kun unionin raja on ylitetty. Tätä ei voida mitenkään ymmärtää, että komissio haluaa pysyvällä tavalla laskea vaatimustien määrää kasvitautien kohdalla muuttamalla liitettä direktiivissä 2029. Tässä on päätös päivätty 11. toukokuuta, julkaistu virallisessa lehdessä 13.5. ja tässä puhutaan näistä vaatimuksista. Ja tämä ei olisi, olisi, tällä, olisi väliaikaista toimintaa vuoteen 19 saakka, ja nyt sitten halutaan muuttaa liitettä kyseisessä direktiivissä. Ja silloin tässä toimittaisinkin pysyvällä tavalla. Mielestäni tämä on aivan uskomatonta, että lasketaan kontrollin tasoa vientitavaran kohdalla. Ja tässä tapauksessa on kyse huomattavasta vitsauksesta tästä sitrushedelmien äh, syövästä. Jos tämä aletaan tällä tavalla, niin se voi liittyä muihinkin asioihin. En ymmärrä, miten voidaan laskea seurantaa ja perustella sitä niin, että tämä, nämä käytetään teolliseen tarkoitukseen. Sama koskee myös muita sairauksia. Tässä puhutaan niistä toistakin sairauksista. Ja tässä ehdotetaan vain, että jos kaikissa maissa voidaan käsitellä näitä eh, tuotteita, eikä tiedetä mikä tässä on tavoitteena, kun pyritään laskemaan standardeja tuonti, tuonnin kohdalla, tässä tapauksessa sitrushedelmien kohdalla, mitä tulee niiden kasvitauteihin ja sitten tätä ei voi kyllä ymmärtää. Tiedän, että pääosasto Agri tämän takana vaan saanko, mutta kuitenkin tämä on niin tärkeä kysymys, että halu, halusin puhua sitä tässä valiokunnassa. Ehkä tähän voisi puuttua parlamentti, mutta myös pääosasto niin, että tällainen, tällaista ei sallittaisi. Miten me ratkaisemme, jos tällainen tauti leviää? Jos meillä on kasvin terveydestä asetus, miten voidaan takaportin kautta sitten väittää, että halutaankin muuttaa direktiiviä pysyvällä tavalla? Mielestäni tämä on vakava kysymys. Mehän vastustamme tietysti kasvitauteja, mutta joskus suhtautua joustavammin tuonti, tuon, tuonne kohdalla, enkä kyllä ymmärrä, minkä takia näin on. Pan poseł De Castro, panie profesorze. Si, grazie, presidente. No. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin käyttää puheenvuoron tästä delegoituja säädöksiä koskevasta asiasta. Kollega ja Michel Dantin jo oikeastaan sanoivat sen, mitä minä halu, minäkin halusin sanoa, mutta halusin vielä äh, ilmaista huolemme siitä, että te delegoiduin säädöksiin säänneltäisiin ihan kaikkea. Äh, ehkä nyt tässä mennään jo hiukan... Äh, no, en nyt kuitenkaan mennä tässä asioiden edelle Haluaisin kiittää äh, komissiota ja toivon, että se delegoitussäädös, jonka tässä Ähm, hevialalta saamme, niin on hyvä ja voimme todeta sen, kun näemme mustaa valkoisella. Wyczerpaliśmy listę zgłoszeń ze strony pań i panów. Kiitoksia kovasti. Nyt kukaan muu ei näytä pyytävän puheenvuoroa, joten käännän katseen Euroopan komission edustajien puoleen, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Thank you, uh, Chairman, and uh, also thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä kommenteista ja kysymyksistä. Eikö on kaikilla samat äh, intressit mielessä? Haluamme mennä eteenpäin mahdollisimman hyvällä tavalla ja nopeasti tässä projektissa ja voin vain toistaa, mitä me san- olemme sanoneet jo useaan otteeseen täällä parlamentissakin eh, tuntuu olevan yllä sellainen mielipide, että yhteistyö on toiminut hyvin. Mutta toki parantamisen varaa aina on. Ja tiedän, että on tiettyjä aloitteita, jotka ovat monimutkaisempia kuin toiset. Mainitakseni vain eh, eh, hedelmät ja vihannekset, se on taatusti monelle teistä suuri huolenaihe. Ja juuri sen vuoksi pyytäisinkin, että istahtaisimme pöydän ääreen kaikki yhdessä ja katselisimme hieman tarkemmin, mikä tämän asian ydin on. Edustaja Andrew mainitsi lähinnä markkinastandardit viinille – Ja siinä me olemme ottaneet merkintäprosessissa hieman erilaisen lähestymistavan, mutta emme varmaankaan saa tästä valmista ehdotusta kovinkaan nopeasti. Jos katsotte tätä aikataulua, niin tämä kuuluu kohtaan viisi, eli muut, jota käsitellään sitten tulevaisuudessa. Ja ennen kuin me ehdotamme ylipäätään yhtään mitään, niin tästä tehdään arviointiprosessi. Olemme täysin tietoisia ongelmista tässä ja erityisesti viinisektorin reaktioihin. Olemme täysin tietoisia siitä, että meidän täytyy edetä tässä varovaisesti. Muista elementeistä vielä uskon, että meillä pitää olla yhteisymmärrys myös poliittisella tasolla, kuten edustaja Des sanoi. Emme halua lähteä tulkitsemaan näitä perussäädöksiä tai asetuksia, se ei ole tarkoitus. Me haluamme toteuttaa lakia ja sen vuoksi me emme koske perussopimukseen, vaan me toimeenpanemme delegoitujen säädösten kautta sen, mitä tässä perusasetuksessa sanottiin. Tämä on se periaate, jonka pohjalta olemme työskennelleet ja olen kohtuullisen varma siitä, että me tulemme menestyksekkäästi jatkamaan tätä linjaa. Edustaja Garcia esitti kysymyksen tästä mustataplasairaudesta, mutta täytyy nyt myöntää, että tämä ei nyt kuulu oikein minun pätevyysalaani, mutta voin antaa tämän kysymyksen edelleen kollegoilleni DG Santessa ja seuraavan kerran, kun he tulevat tänne, niin he varmastikin sitten voivat kertoa hieman enemmän näistä täplistä. Ja mitä tulee tästä kattavuudesta? Katselen tässä, tai siis näihin vastauksiin kysymyksiin, olenko vastannut kaikkeen, katselen tässä nyt kollegoitani, olenko unohtanut jotain. Kiitos vielä kerran huomiostanne. Ja kuten sanoin, olen aina valmis palaamaan tänne. Bardzo dziękujemy. Zapewne będziemy wracać do tematu. Kiitoksia kovasti. Palaamme tähän aiheeseen vielä myöhemmin. Olette ihan oikeassa sanoessanne, että kun delegoituja säädöksiä laaditaan, niin silloin pitäydytään perusasiakirjan hengessä. Mutta joskus tätä henkeä on aika vaikea määritellä, joten siihen on myös aika vaikea pitäytyä. siinä on aika vaikea pitäytyä. No, tämä oli vitsi. Olemme tyytyväisiä teidän yhteistyöhalukkuuteenne omalta osaltamme tiimimme on valmis tapaamaan teitä ja silloin voitte yhdessä keskustella ja taputella aika monia asioita valmiiksi. Ja varmasti silloin me, teidän ehdotuksenne heijastelevat sitten paremmin meidänkin odotuksiamme. Näin, eihän tämä aina helppoa ole, koska meidänkin täytyy toisaalta ottaa huomioon viljelijöiden odotukset ja viedä niitä eteenpäin. No niin, se siitä. Kiitoksia kovasti. Olemme näin saaneet tämänkin esityslistan kohdan käsitellyksi ja näin muodoin tämän päivän kokous päättyy. Huomenna me aloitamme kello yhdeksän. Meillä on silloin vieraana komissaari Kanjete ja keskustelemme tuolloin maatalouden roolista ilmastonmuutoksessa. Keskustelemme kaikista niistä haasteista ja vaikeuksista, joita tällä alueella on nähty. Kiitoksia vielä kerran. Nähdään huomenna kello yhdeksän. Mukavaa iltaa kaikille.